Voimmeko aloittaa kokouksemme? Rova Malmström on jo tullut, tai hän on tulossa tänne, mutta hyödynnetään tämä lyhyt odotusaika muutamaan puheenjohtajan ilmoituksasiaan. Tämä koko kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Ja olisi hyvä, että kaikki puhuisitte paikoiltanne, istualtanne, jotta näkyy sitten hyvin kuvassa. Eilen meillä oli koordinaattorien kokous ja siellä esitettiin seuraavat suositukset ja esittelen ne nyt teille, jotta voisitte hyväksyä ne. Mistä on kyse? Ensinnäkin perusasioista, perussopimusasioista vastaavan komission jäsenen kuuleminen, esittelijä voisi olla henkilö EPPstä. Äh, häntä ei ole kuitenkaan vielä nimitty. Sitten kaikki muiden komission jäsenten kuuleminen tässä tapauksessa esittelijäksi nimettiin herra Duff. Tai äh, näin koordinaattorit päättivät. Äh, pohdimme myös sitä, mikä olisi meidän valiokuntamme kanta Tukholman ohjelmaan. Puhun siitä vielä lisää. Sitten on suunniteltu vierailu Madridiin toinen ja kolmas joulukuuta. Te tiedätte, että Espanjalla on puheenjohtajuus ensi vuosipuoliskolla ja nämä olisivat ensimmäisiä yhteyksiä sitten Espanjaan siellä olisi kaksi jäsentä EPPstä, kaksi jäsentä sosiaalidemokraateista, yksi Aldesta ja yksi Vihreistä. Tämä olisi valtuuskuntamme ja ryhmät sitten ilmoittavat nimet heti kun ne tietävät. Sitten meillä oli erittäin pitkä keskustelu eilen valiokunnassa. Kommentoimme Saksan perustuslakituomioistuimen tuomiota. Nyt koordinaat koordinaattorien ehdotus on, että kuulemistilaisuutta ei järjestettäisi eh, heti, vaan vasta sitten, kun se on tarpeen, jos se on tarpeen. Parlamentin oikeuspalveluyksikkö esitti jo kirjallisena eilisen eh, puheenvuoronsa, joka siis eilen luettiin täällä. Se on saksaksi eh, joten sihteeristömme käännättää sen kaikille kielille ja heti kun mahdollista, niin jaamme sen kaikille valiokunnan jäsenille. Tässä puheenjohtajan ilmoitusasiat, jos teille sopii, ovat nämä ehdotukset, joita koordinaattorien kokouksessa päätettiin, niin voisimme hyväksyä ne. Ilmeisesti kollega Barnier haluaa puheenvuoron tästä asiasta. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, puisque nous avons un peu de temps, je voulais juste revenir sur un point que vous venez. Meillä on tässä muutama minuutti aikaa. Haluan puhua tästä äärimmäisen mielenkiintoista keskustelusta, jota kävimme eilen. Me analysoimme ja otimme opiksemme tästä Saksan kysymyksestä. Me, tämä keskustelu oli hyvin mielenkiintoista. Me törmäämme asioihin omissa maissamme eurooppalainen suvereniteetti versus kansallinen suvereniteetti ja myös kansallinen toimivaltuus versus eurooppalaiset toimivaltuudet. Mutta parlamentilla on kuitenkin roolinsa tulevina viitenä vuotena. Meidän täytyy ennakoida näitä keskusteluja, joita tullaan käymään pääkaupungeissa ei varata tätä keskustelua vain Brysseliin tai Strasbourgiin tai jollekin pienelle rajoitetulle komitealle. Mehän tunnemme Eurooppa-asiat hyvin, mutta eikö meidän valiokuntamme voisi tehdä aloitteen, että tämä keskustelu siirrettäisiin jokaisen jäsenmaan pääkaupunkiin? jossa, koska sielläkin varmasti kansallisessa parlamentissa on vastaavien asioiden valiokunto, jotka voivat myös perehtyä hyvin silloin eurooppalaisiin asioihin ja, ja tuntevat hyvin oman maaperänsä. Meidän ei täytyy kiirehtiä tätä keskustelua, ei saa myöskään pelätä tällaista keskustelua, mutta meidän täytyy pystyä ennakoimaan kaikki polemisuus tai vastakkainasettelu ja järjestää tulevan viiden vuoden aikana näitä pääkaupunkikeskusteluja koska täytyy pitää silmällä Euroopan rakentaminen ja, Euro- ja Lissabonin sopimus. Minä haluan tämän sanoa ja toivon, että koordinaattorit miettisivät tätä vielä uudemman kerran. Kiitän tästä ehdotuksesta, jota henkilökohtaisesti pidän varsin mielenkiintoisena, koska keskustelu, jota kävimme eilen, todella koski Euroopan unionin identiteettiä ja tämä tarkoittaa, että edessämme tulevaisuudessa on varsin suuri työ, joten meidän täytyy ajatella pitkällä tähtäimellä, ei välttämättä liittyen nyt perustuslakituomioistuimen tuomioon, vaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikissa maissa eh, Euroopan rakentamisen puolesta. Eh, tämä on tietenkin hyvin kunnianhimoinen eh, ajatus, että järjestettäisiin keskusteluja kaikissa pääkaupungeissa, mutta meillä on kuitenkin edessämme vielä viisi vuotta aikaa. Nyt ilmeisesti ministeri on tullut paikalle. En nyt ryhtyisi käymään keskustelua tästä ehdotuksesta. Mielestäni tämä on siis hyvin kunnianhimoinen ehdotus, mutta vakavasti otettava ja mielenkiintoinen. Nyt ministeri on tullut paikalle. Ringraziamo eh, il ministro... Eh... Kiitämme ministeriä Cecilia Malmströmiä. Tiedä, eh, äänäkö nyt nimenne oikein, Malmström, eh, jonka monet teistä tunnette, koska hän on ollut kollegani, ei minun kollegani, koska minä en silloin valitettavasti ollut eh, silloin täällä parlamentissa, mutta monet teistä tuntevat Rova Malmströmin kollegana, koska hän oli äm, vuodesta 1999 vuoteen 2006 parlamentin jäsen. Ja valtuuskuntamme kävi jo Tukhalmassa ja meillä oli jo yhteyksiä ministerin ja paikalla taisi olla Andrew Duff ja muitakin tämän valiokunnan jäseniä. Joten kiitämme kovasti siitä, että olette tulleet tänne paikalle ja toivon, että voimme puhua kanssanne vielä useamman kerran nyt puheenjohtajakauden aikana, mutta haluaisimme kuulla Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Me olemme erityisen huolissamme Irlannin kansanäänestyksestä ja sen tuloksesta. Ja e, siinä tapauksessa, että Lissabonin sopimus hyväksytään, haluaisimme e, suunnitella oikeat suuntavievat, jotta voisimme toteuttaa mm, Lissabonin sopimuksen. Lisäksi meillä on ongelmana myös e, komission puheenjohtajan nimittäminen. Neuvosto on yksimielisesti ehdottanut henkilöä, mutta vielä on mm, myös parlamentin aika ja toivottavasti Ruotsin puheenjohtajavaltio voi olla tässä tukena ei vain komission puheenjohtajan nimityksessä, vaan koko komission nimityksessä. Minä ehdottaisin, että toimimme kuten ennenkin. Te pidätte alkupuheenvuoron ja sen jälkeen avaamme keskustelun, esitetään kysymyksiä, pohdintoja. Kiitoksia, olkaa hyvä, ministeri. Grazie, onorevole presidente. Herr eh, ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On suuri ilo minun nyt olla täällä entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä. Ja myöskin olin tässä valiokunnassa. Ja olin täällä yli viisi vuotta, joten on hienoa tavata teitä jälleen. Eli aluksi haluaisin onnitella herra Kasinia tämän valiokunnan puheenjohtajan paikasta. Ja erityisesti haluaisin onnitella kaikkia jäseniä siitä, että heidät on valittu. Ruotsin puheenjohtajuuskautta on vielä neljä kuukautta jäljellä ja odotan läheistä yhteistyötä kanssanne. Se, mitä nyt nähtiin kesäkuun vaaleissa, se on käännekohta Euroopan yhteistyön historiassa – 20 vuotta vuoden 2009 kesän jälkeen. Sen jälkeen alkoi Euroopan jälleenyhdistyminen. Ja nyt 27 jäsenvaltion kansalaiset äänestivät samaan aikaan. Ja kuka olisi voinut kuvitella, että olisi mahdollista, että näiden kaikkien maiden kansalaiset käyttävät äänioikeuttaan vapaasti ja valitsevat edustajia demokraattiseen parlamenttiin. Jos nyt tarkastellaan historiaa ja meillähän on juhlapäivä toisen maailmansodan muistoksi. Ja omassa maassani ainakin olen nähnyt, että yhä enemmän on ihmisiä, jotka kävivät äänestämässä Euroopan vaaleissa, yli 45 prosenttia itse asiassa. No ikävä kyllä tämä ei koske kaikkia maita, koska monissa maissahan äänestäjien määrä romahti. Eli nyt meidän pitää miettiä, miksi kansalaiset ovat päättäneet olla äänestämättä tänne Euroopan parlamenttiin. Tietysti ymmärrän, että paljon työtä on tehty vuoden 1976 vaaliuudistuksen jälkeen – ja tiedän, että me tarkastelemme näitä kysymyksiä vielä tänä syksynä. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on nyt puheenjohtaja hetkenä, jolla meidän edessämme suuria haasteita. Ja tietysti kansalaisemme haluavat, että me täytämme heidän odotuksensa ja toiveensa. Ja meidän täytyy hoitaa nyt luottokriisi, meidän pitää hoitaa yhä suuremmat työttömyysluvut. Se koskee kaikkia jäsenvaltioita ja meidän pitää myöskin pystyä hoitamaan ilmastonmuutoskysymyksiä. Eli nämä ovat prioriteetteja, joita meillä on käsiteltävän, käsiteltävänä tänä syksynä. Se on hyvin hankalaa ja kunnianhimoista puuttua näihin haasteisiin. Me haluamme vahvistaa kilpailukykyämme, jotta voimme luoda uusia työpaikkoja ja jotta voimme ylläpitää kestävää kehitystä ja suojella ympäristöä. Teidän täytyy tarkastella uutta komission puheenjohtajaa ja hyväksyä myöskin uusi komissio. Ja tietysti selkeyttä nyt vielä ei ole Lissabonin sopimuksen suhteen. Astuuko se voimaan Ruotsin puheenjohtajakaudella, Jos niin käy, niin sitten ei ole enää kovin paljon aikaa tehdä institutionaalisia muutoksia, mutta meidän täytyy nyt kuitenkin valmistella tietä ja helpottaa muutosta vanhasta sopimuksesta uuteen. Eli me luotamme teihin ja teemme tiivistä yhteistyötä. Me yritämme olla käytössänne mahdollisimman paljon, jotta voimme varmistaa, että tätä vuoropuhelua todellakin käydään. Puheenjohtajakauden ohja, ohjelman 18 kuukauden ohjelma, joka esiteltiin aikaisemmin, ja siitä sovittiin Ranskan kanssa. Ja me haluamme vahvaa Eurooppaa, joka pystyy toimimaan. Se on lähtökohtamme. Ja haluamme varmistaa, että se vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ja haluamme varmistaa sen, että ihmisten edut ovat aina mielessämme ja haluamme keskittyä kansalaistemme elämään. Me haluamme palauttaa luottamusta rahoitusmarkkinoihin ja varmistaa, että valvontaa harjoitetaan meidän pitää miettiä pitkän aikavälin ratkaisuja kestävään kasvuun, joka takaa työllisyyden ja vaurauden myöskin aikana, jolloin globaalia kilpailua on yhä enemmän. Me haluamme selvitä tästä kriisistä vahvempina ja tämän avulla voimme toimia kaikilla aloilla ja voimme katsoa, miten pääsemme Lissabonin tavoitteisiin ja tietysti puheenjohtajavaltio Espanja sitten vie nämä asiat päätökseen. Ilmastonmuutos on yksi suurimpia haasteita tällä hetkellä. Meillä ei ole aikaa hukattavana, mutta emme pysty toimimaan yksin. Me emme voi menestyä yksin. Meidän on varmistettava, että työmme saadaan myönteisen päätöksen Kööpenhaminassa. G8-kokouksessa tehtiin myönteisiä päätöksiä ja ensi kertaa siellä hyväksyttiin se, että yritämme saada kahden asteen katon ilmaston lämpenemiselle. Kaksi tärkeintä asiaa tällä puheenjohtajakaudella tuli jo mainittua, mutta meidän täytyy myös miettiä turvallisempaa ja avoimempaa Eurooppaa. Me aloitamme nyt viiden vuoden yhteistyöohjelman, niin sanotun Tukholman ohjelman, ja hyväksymme myöskin Itämeren strategian ja strategian alueelliselle yhteistyölle. Ja toivon mukaan sen jälkeen voidaan toimia myöskin muilla makroalueilla. Me haluamme luoda pohjaa vapaudelle, demokratialle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ympäri maailmaa, koska se tietysti vaikuttaa meidän edistykseemme ja vaurauteemme ja rauhaan Euroopassa. Me mietimme, mitä meidän pitäisi tehdä puheenjohtajavaltiona, ja ehkä voitte käydä nettisivuillamme – Toivottavasti se on mahdollisimman tajuinen kansalaisille. Meidän täytyy miettiä, miksi äänestysinto on laskenut Eurooppa-vaaleissa. Ja meidän täytyy katsoa myöskin miettiä asiakirjojen saatavuutta ja toivottavasti tästä päästään vielä sopimuksen tämän puheenjohtajuuskauden aikana. Kansalaisvapauksien valiokunta on tässä tietysti pääroolissa, mutta myöskin tässä valiokunnassa te tietysti seuraatte tätä asiaa hyvin tarkkaan. Kesäkuussa neuvostossa tehtiin sopimus oikeudellisista takeista Irlannille, ja Manuel Barroso on nyt ehdokkaana puheenjohtajaksi edelleen. Sen lisäksi Lissabonin sopimus haluttaisiin saada voimaan ennen vuoden loppua. Päätös Irlannin oikeudellisista takeista sen tarkoituksena oli selkeyttää asioita. Meidän täytyy katsoa niitä kohtia, jotka liittyvät verotukseen, puolueettomuuspolitiikkaan, ja toivottavasti tämä on merkittävä askel, jotta voimme saada Lissabonin sopimuksen voimaan. Irlannin hallitus on ollut erittäin rakentavassa roolissa Lissabonin sopimuksen suhteen, ja päätös on oikeudellisesti sitova ja astuu voimaan samana päivänä kuin Lissabonin sopimus. Kesäkuun kokouksessa neuvosto sopi myöskin, että joulukuussa, mikäli Lissabonin sopimus astuu voimaan, että silloin tehtäisiin päätös siitä, että komissiossa on edelleen yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta, koska se oli erittäin tärkeää Irlannille. Ja kuten tiedätte, tähän mennessä sopimus on hyväksytty 23 valtiossa Tsekissä, Puolassa ja Saksassa se on osittain hyväksytty, mutta ratifiointia ei vielä ole saatu päätökseen. Eli meillä on edessämme vielä yksi kansanäänestys siis Irlannissa lokakuussa. Toivottavasti tulos on myönteinen, koska se varmistaisi sen, että EUsta tulee demokraattisempi, tehokkaampi ja avoimempi. Ja meillä on silloin enemmän vaikutusvaltaa kansainvälisellä areenalla. Yhteispäätösmenettely on hyvin tärkeä osa lainsäädäntöä ja parlamentin toimivaltuudet kasvavat. Parlamentti on uusi rooli ja tämä vahvistaa demokratiaa EU:ssa. Ja se on tietysti myöskin hyvin tärkeää, jotta saadaan ihmisten luottamus palaamaan Euroopan unioniin. Olemme seuranneet keskustelua Euroopan parlamentissa liittyen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Ja haluaisin kiittää tätä valiokuntaa, jollainen Jean-Luc Dehaan, Elmar Brock ja muut ovat tehneet hyvää työtä. Ja olen nyt valmistelevan valmistelevaa työtä, jotta voimme siirtyä sujuvasti uuteen sopimukseen. Tiedän, että paljon päätöksiä pitää tehdä silloin, kun sopimus astuu voimaan. Eli valmistelutyötä pitää jo tehdä sitä ennen. Tällöin parlamentin ja neuvoston on sovittava tietyistä kohdista, esimerkiksi miten hoidetaan lainsäädäntöehdotuksia alueilla, joissa yhteispäätösmenettely tulee käyttöön, mutta joita ei voida saada päätökseen ennen kuin Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ja toinenkin asia on tärkeä, mikäli Lissabonin sopimus astuu voimaan, eli 18 jäsentä 12 valtiosta, jotka tulevat Euroopan parlamenttiin. Eli meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä asioita. Ja neuvostohan on jo hyväksynyt kannan tähän, joten toivottavasti voimme tehdä kaikkemme, jotta tämä asia saadaan hoidettua ja jotta nämä voimme varmistaa helpon siirtymisen uuteen sopimukseen, mikäli se astuu voimaan vuonna 2010. Sitten tarkkailijat. sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan ja ennen kuin tehdään päätös näistä uusista säännöistä, meidän pitää tarkastella yhteistä ulkopolitiikkaa, joka kuuluu komissiolle ja neuvostolle, koska se vaikuttaa unionin rooliin kansainvälisellä areenalla. Meidän pitää tarkastella kauppapolitiikkaa, laajentumista, naapuruuspolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, kehityspolitiikkaa ja niin edelleen. Meidän pitää varmistaa, että nämä hoidetaan jatkuvasti, koska ne määrittelevät suhteitamme muuhun maailmaan. Ulkoasioita on hiottu jonkin aikaa, ja toivottavasti tästä tulee todellisuutta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Meidän täytyy myöskin miettiä neuvoston puheenjohtajan roolia nämä tehtävät on jaettu aika selkeästi ja tämä henkilö sitten vastaa siitä, että neuvostossa luodaan esityslista ja hän johtaa myöskin neuvoston töitä ja hän edustaa unionia ulkomaailmalle. Ja sitten taas kysymys, mitä tapahtuu, mikäli Lissabonin sopimus ei astu voimaan tai mikäli tulee lisäviivytyksiä. No tietysti toivon, että näin ei käy, EU-ssa tehdään edelleen töitä sitten Nitsan sopimuksen pohjalta. Me olemme Euroopasta avoimempaa ja tehokkaampaa, mutta meidän täytyy tehdä työtä sen pohjalta, mikä sopimus sattuu olemaan voimassa. Tiedän, että uusi komissio tulee pian aloittamaan työnsä, ja meidän täytyy keskittyä mahdollisuuksia, joita tämänhetkinen sopimus meille antaa. Meidän täytyy puuttua esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja ilmastonmuutokseen, mutta jos nyt puhutaan uudesta komissiosta, on tärkeää, että uusi komissio aloittaa työnsä hyvin ripeästi, jotta tilanne ei jää paikoilleen. Eli meidän täytyy löytää vastauksia uusiin haasteisiin, joita meidän, meillä on edessämme Euroopassa. Ja syyskuussa parlamentti sitten tekee päätöksen Paroson suhteen ja sen jälkeen voimme sitten edetä ja nimetä uusi komissio. Meidän täytyy katsoa uutta komissiota. Ja jos Lissabonin sopimus on voimassa, silloin on yksi jäsen edustaja kustakin. Ja jos voimassa on Nitsan sopimus, sitten komission jäseniä on vähemmän kuin jäsenvaltioita. Eli meidän täytyy nyt miettiä, miten tämä voidaan hoitaa. Mutta kaikki riippuu tietysti Irlannin kansanäänestyksestä. Heti kun neuvosto on tehnyt ehdotuksen jäsenten määrästä, me tietysti toimitamme sen välittömästi Euroopan parlamenttiin, eli te voitte sitten järjestää kuulemiset, joita pitää järjestää mahdollisimman nopeasti. Uuden komission on hoidettava useita haasteita ja meidän täytyy tarkastella ensimmäinen marraskuuta. Siinä, silloin on väliaikaiskomissio ehkä jonkin aikaa, ja se nyt tietysti on poikkeuksellista. Mutta neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa meillä kaikilla on vastuu varmistaa, että komissio voi aloittaa toimintansa mahdollisimman nopeasti. Jos Lissabonin sopimus astuu voimaan, silloin meillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Kyse on komission varapuheenjohtajasta, joka vastaa suhteista ulkomaailmaan, eli siis ulkosuhteista. Ja tietysti Euroopan parlamentti tekee tärkeitä päätöksiä näiden asioiden suhteen. Mutta ennen kuin tällainen korkea edustaja nimetään, puheenjohtajavaltio tietysti on yhteydessä Euroopan parlamenttiin. Ja se merkitsee sitä, että korkea edustaja voisi aloittaa toimensa samana päivänä, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Sitten lopuksi haluaisin todeta, että valtio suunnittelee kahta huippukokousta 30. lokakuuta ja 10. ja 11. joulukuuta. Poliittiset nimitykset, jotka ovat hyvin tärkeitä, esitellään silloin, mutta tietysti meidän pitää keskustella useista kysymyksistä sitten joulukuussa. Eli syksy on täynnä haasteita. Toivomme, että uusi sopimus astuu voimaan lähitulevaisuudessa. Silloin unionista tulisi demokraattisempi kansalaisten suhteen. Ja tietysti siihen tarvitaan vielä paljon kovaa työtä, jotta voimme pohjustaa tätä. Ja jotta saisimme kaikki osaiset paikoilleen, meidän täytyy kaikkien kantaa vastuumme. Tämä koskee kaikkia kolmea toimielintä. Ja tiedän, että te olette valmiita ja valmiita kantamaan vastuunne, ja minä haluan tehdä tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne tässä valiokunnassa ja parlamentissa loppukauden. Ja haluaisin kiittää siitä, että sain tulla puhumaan tänne tänä aamuna, ja totta kai olen nyt valmiit vastaamaan kysymyksiinne. Grazie, signor primo ministro. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Olemme nyt kuulleet pitkän luettelun sitoumuksia ja vastuualueita, jotka on käsiteltävä eh, piakkoin, erityisesti eh, jos, kuten toivomme, Lissabonin sopimus astuu voimaan, joten meillä on todella paljon työtä edessämme. Teillä on paljon työtä puheenjohtajavaltiollanne, eh, seuraavalla puheenjohtajavaltiolla, mutta myös tällä valiokunnalla. Ja tämä valiokunta varmasti täysin voimin ehdotuksillaan ja ideoillaan tukee teitä ratkaisujen löytämiseksi, jota Lissabonin sopimuksen yhteydessä tarvitaan. Nyt pyytäisin, että kollegat puhuisivat. Minulla on täällä luettelo Mendes de Vigos, de Duff, Schöpflin. Fox ja Schöpflin ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten annan heti puheenvuoron Mendes de Vigolle. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä, tervetuloa komissaari Wallström. Minä en puhu kieltänne, mutta haluan kertoa ryhmäni puolesta, että olemme erittäin iloisia, että te olette täällä kertomassa täällä meille. Me, kun me istumme täällä tällä puolella, niin se on meille suuri menetys, kun te olette vaihtaneet toiselle puolelle, mutta, mutta olen aivan vakuuttunut, että te hoidatte hyvin Euroopan asioita neuvostossa mutta tänä aamuna pääsin teidän nettisivuille ja sain jo aika paljon vastauksia perustuslakikysymyksiin, perus, perussopimuskysymyksiin, anteeksi. Mutta minä haluaisin nyt vain rajata puheenvuoroni yhteen kysymykseen ja yhteen huomioon. Näin kollegoilla on enemmän aikaa puhua sitten, heillä on aikaa esittää enemmän kysymyksiä. Minä kommentoisin seuraavaa. Minä haluaisin jonkun uuteen komission korkean edustajan Barnier ja Jean-Luc ovat tästä puhuneet, mutta meidän pitäisi äh, tietää, onko tässä kyse kahdesta, kahdesta paikasta. Mutta tämä ehdotus tälle nimitykselle neuvostossa niin se tarkoittaa, että me olemme käyneet hyvin paljon tiedonvaihtoa tässä parlamentissa, kun puhumme myös lopullisen komission nimityksestä, mutta tästä korkean edustajan nimityksestä. vastaako se parlamentin odotuksia? Me olemme tässä etsimässä kommunikaatioyhteyksiä sillä tavalla, ettei, että se vastaisi kuitenkin <clears throat> parlamentin toiveita. Tämä oli minun kommentin ja nyt siirryn kysymyksiin ja nyt siirryn ulkoasioihin. Missä me olemme tällä hetkellä? Mikä on tämänhetkinen tilanne? On olemassa ehdotus. En tiedä, tullaanko se tämän puheenjohtajakauden vai Espanjan puheenjohtajakauden aikana ratkaisemaan mikä on tämänhetkinen tilanne tässä ratkaisevassa kysymyksessä? Kiitos Cecilialle, että tulit tänne, mutta toivoisin myös vastausta kysymykseen. Grazie. Eh, kiitoksia. Ja, ja seuraavaksi Hauregui, edustaja Hauregui. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Malmström tästä alustuksesta, siitä, että olette täällä ja näistä tiedoista. Olen samaa mieltä tästä hengestä, jossa puhuitte. Ja sosiaalidemokraattinen ryhmä mietti tiettyjä asioita. Ja haluaisimme kertoa teille myöskin huolenaiheistamme. Ensinnäkin se, mikä nyt oli tämä koko ydin tässä puheenvuorossa, eli puheenjohtajavaltio keskittyy siihen, että Lissabonin sopimus astuu voimaan ja että Eurooppa saa uutta potkua. Ja ensimmäinen kysymys on, katsotteko, että sen jälkeen kun Irlannin kansanäänestys on hoidettu, ei tule enää olemaan muita ongelmia? Esimerkiksi onko teillä yhteyksiä Tsekin puheenjohtajavaltioon varmistaaksenne, että sen jälkeen, kun on hoidettu tämä, joka, jota pidämme ainoana esteenä, eli sopimuksen ratifiointi Irlannissa, ettei sen jälkeen tule muita ongelmia. Eli tällä hetkellä, mitä Ruotsin tekee tämän asian suhteen. Sitten toinen kysymys, joka liittyy myöskin johonkin tärkeään. Olen kuunnellut ja lukenut julistuksianne liittyen siihen, millainen merkitys Euroopan unionille on sillä, että parlamentti hoitaa tämän ehdotuksen, jonka neuvosto on tehnyt parlamentille 27 jäsenvaltiota yksimielisesti esittivät tämän ehdotuksen, mutta parlamentilla on epäilyksiä. Ja kaikissa ryhmissä, ehkä ei EPPssä, tällä hetkellä on suuria ristiriitoja liittyen siihen, millä tavalla tämä ratifiointi voidaan toteuttaa. Ja kysyisin, miten voitte saada vakuuttuneeksi parlamentin jäsenet, jotka katsovat, että olisi parempi ratifioida Barroson ehdokkuus sitten kun Lissabonin prosessi on käynnissä, ja se pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti koska tämä kysymys on keskiössä kaikissa keskusteluissa. Parlamentissa on paljon ihmisiä, jotka haluavat, että onnistuu ratifiointi sitten tai ei, hyväksytäänkö komissio tai ei, että kuitenkin käytettäisiin pohjana Lissabonin sopimusta. Ja on sanottu, että se pitäisi tehdä heti. Se haluttiin tehdä jo heinäkuussa, mutta parlamentti kieltäytyi. Ja sanoimme, että no ehkä syyskuussa – mutta puheenjohtaja kokous tekee päätöksen sitten 10. syyskuuta, otetaanko tämä syyskuun täysistuntoon, ja no se ei ole varmaa. Eli Malmström, nyt kysyisin, kuinka tärkeää neuvostolle on se, että parlamentti vahvistaa tämän nimityksen, ja miksi? Miksi emme voi odottaa näitä uusia sääntöjä, joita Lissabonin sopimus voisi tuoda mukanaan? No sitten vielä yksi kysymys. Te viittasitte tähän toimielinten väliseen tasapainoon parlamentin ja komission välillä. Ja tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti kannattaa sitä, että ulkosuhdeosasto olisi osa komissiota. Ja onko tämä myöskin neuvoston kanta vai ei? ja mihin tämä osasto sitten sijoittuu ja miten sitten noudatetaan toimielinten välistä tasapainoa. Sitten halusin vielä kysyä asiasta, joka on meille kaikille tärkeä. Joissain maissa, esimerkiksi Espanjassa ja Ruotsissa, osallistuminen vaaleihin niin ei nyt ollut ihan huonoa. No Belgiassa tietysti se oli parempi, mutta epäilemättä me kaikki tiedämme, että on nyt vaarallinen tendenssi siihen, että politiikasta kiinnostutaan yhä vähemmän kansalaisten keskuudessa. Ja täälläkin parlamentissa kuullaan yhä useammin puheenvuoroja, jotka ovat hyvin euroskeptisiä ja suorastaan Euroopan vastaisia, Euroopan idean vastaisia. Eli nyt haluaisin kysyä näiden neuvoston huolenaiheiden lisäksi asia, joka voisi auttaa meitä rakenteellisia ongelmia, joita meillä on Euroopan suhteen. Idea, joka vuosia sitten innosti miljoonia eurooppalaisia. Ja nyt tällä hetkellä, ikävä kyllä, se on kuin sade. No sitten toinen kysymys. Onko neuvoston strategiassa jonkun, jossain vaiheessa mietitty Lissabonin strategian uudistamista? Lissabonkin oli hieno unelma. Vuonna 2000 eurooppalaiset halusivat tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisimmän alueen, johon luotaisiin paljon työtä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se oli hieno unelma. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Eurooppa ei ole edistynyt siihen suuntaan. Se on totuus. Ja nyt kysymys kuuluu. Nyt kun vuodet ovat kuluneet, 2010 hän on jo oven takana, neuvosto ja puheenvuorot puheenjohtajan välillä liittyvät Lissabonin strategian uudistamiseen. Ja suokaa nyt anteeksi, että puhuin näin pitkään. Eli kysyisin, EUn, ovatko EUn välineet riittävät? Te olette puhuneet siitä, että Ruotsin puheenjohtajuuskauden suurin tavoite, kuten kaikkien, on saada Eurooppa nyt eteenpäin ja ulos kriisistä. Mutta nyt kysynkin, onko meillä välineitä? Tekeekö Eurooppa mitään muuta kuin koordinoi jotain tutkimuksia? Onko meillä riittävä budjetti? Rahapolitiikan lisäksi Eurooppaa ja Euroopan valtioiden hallitukset. Ja katsotteko, että meillä on riittävät taloudelliset toimeenpanovälineet käytössämme. Kiitos. E adesso la parola al collega Daff. Ja seuraavaksi kollega Duff. Um, president. Puheenjohtaja, ensinnäkin on suuri ilo nähdä teidät tuolla korokkeella. Cecilia, uskon, että varmasti nautitte puheenjohtajuudesta. Te ette ole vielä meille kertonut, että, että siitä nautitte, mutta ehkä voitte sen vielä tehdä tai vastata tähän kysymykseen. Ensinnäkin komission puheenjohtajan nimityksestä. Herra Kaurgi sanoi, että prosessi vaikutti liian nopealta. Minä en itse usko, että parlamenttia voidaan syyttää siitä, että se on käsitellyt tätä asiaa liian nopeasti. Mielestäni on oikein, että lykkäsimme päätöksentekoa heinäkuulta syyskuulle, koska se on mahdollistanut sen, että me kaikki olemme voineet vetää syvään henkeä ja pohtia asiaa vähän vakavammin kuin mitä olisimme voineet tehdä heinäkuussa. Varsinkin niitä kysymyksiä, joita komission puheenjohtajan on käsiteltävä, mutta olen kyllä yllättynyt siitä, että sopimusten mukaan parlamentin on tehtävä yhteistyötä neuvoston kanssa ja varmistaa, että komission nimitys toteutetaan tehokkaalla tavalla. Me olemme täysin tyytyväisiä siihen, että on aivan oikein toimia tämän hetkisen sopimuksen määräysten mukaisesti ja keskeyttää koko prosessi, kunnes mahdollinen tuleva sopimus on voimassa. Se varmaan olisi todellista viivyttelyä ja lykkäystä ja rikkoisi sopimusta, joten toivon, että voimme edetä nopeasti syyskuussa ja hyväksyä komission puheenjohtajan. Haluaisin kysyä teiltä neuvoston puheenjohtajuudesta. Ensinnäkin, uskotteko, että pystytte nimeämään jonkun lokakuun huippukokouksessa. En tässä nyt halua nimiä, mutta olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että Ruotsin puheenjohtaja määrittelisi neuvoston puheenjohtajan. Haluaisitteko mielemmin jonkinlaisen Sarkosin tyyppisen hahmon sinne tai jonkun vähän vaatimattomamman puheenjohtajan? esimerkiksi äh, Saksan liittotasavallassa. Mielestäni on oikein, että parlamentti kertoo mielipiteensä siitä, minkä tyyppisen neuvoston puheenjohtajan se haluaisi. Tietenkin täysin kunnioitamme sitä, että on neuvoston täysi oikeus päättää henkilöstä. Kolmanneksi, Irlannin kansanäänestyksessä vaikka kampanja onkin laadullisesti parantunut verrattuna edelliseen, niin mielestäni siellä kyllä aika erikoiset voimat jylläävät ei-puolella. Uusin kauhukuva on ilmeisesti turkkilainen maanviljelijä, joka tuhoaa yhteisen maatalouspolitiikan, jos äh, Lissabonin sopimus astuu voimaan ehkä voisitte sanoa jotain puheenjohtaja valtionne lähestymistavasta tähän kampanjaan. Mielestäni meidän pitäisi kyllä ö, tuhota tämä vääränlainen turkkilaisen maanviljelijän kauhukuva samalla tavoin kuin ö, onnistuimme samalla ku, tavalla kuin puolalainen putkimies vuoden 2005 Ranskan kansanäänestyksessä. Me kaikki täällä toivomme, että äh, sopimus todella astuu voimaan, e, eikä että se vain astuu vähitellen yön yli sattum- tällä tavoin hita, hitaasti voimaan, vaan että se todellakin mm, valmistellaan kunnalla julkisuudessa. Ollaan jo aika kyllästyneitä tähän keskusteluun ratifioinnista ja sopimuksesta, joten olisi hyvä todella ottaa mm, sopimus käyttöön suurella seremonialla, joka olisi mediotehokas ja kiinnostaisi suurta yleisöä ja osoittaisi, että Eurooppa on kääntämässä uuden lehden perussopimus ja muussa kehityksessään. Ja jos etsitte hyvää paikkaa tällaiselle juhlalle, niin voin aina suositella Prahaa. Grazie. Kollega Fox. Kiitoksia. Edustaja Fox. Good morning, minister. Thank you for... Huomenta, ministeri. Kiitoksia, että olette tullut puhumaan meille. Mitä tulee komission puheenjohtajan nimitykseen. Minun ryhmäni katsoi, että teidän pitäisi edetä olettaen, että Nitsan sopimus on voimassa, koska Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen saattaa vielä mennä aikaa. Ja täällähän puhuttiin turhasta viivyttelystä, jos me nyt odottelemme, että se astuu voimaan. Toivottavasti nyt etenette ikään kuin Nitsan sopimusta noudattaen komission nimityksessä. Ja kun ja jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, sitten voimme katsoa, ovatko sen sopimuksen säännöt sellaiset, joihin pitää puuttua. Sitten mitä tulee neuvoston puheenjohtajan nimittämiseen, Britannian Eurooppa-ministeri Parnatar Kinnock on tehnyt selväksi, että brittihallitus tukee Tony Blairin nimitystä mitä mieltä te olette tästä? Ja katsotteko, että yhden ehdokkaan esille tuominen on hyödyllistä? Ja onko teistä hyvä se, että Blair olisi puheenjohtaja? Jotkut jo pitivät Blairia pääministerinä riittävän vastenmielisenä, ja nyt puheenjohtaja Blair tuntuu vielä hirveämmältä. En tiedä, onko tämä haamu Blairista ehkä vaikuttamassa Irlannin äänestystulokseen. No sitten tämä kommentti, jonka teitte vapaudesta, demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Voisitko lyhyesti puhua Burman tilanteesta? Ja aiotteko tehdä jotain tälle kammottavalle tilanteelle? Ja voidaanko mitään tehdä, Aung San Suu Kyiin auttamiseksi? Ja onko tämä mukana puheenjohtajavaltion painopistealueissa? Kiitos. Thank you, President, and, and thank you for coming. Kiitoksia, että olette nyt tulleet tänään paikalle, ministeri. Tässä alustuksessa, täällä nyt vähän kaikuu tämä mikrofoni, niin te puhuitte Tukholman prosessista ja sehän liittyy myöskin turvallisuuskysymyksiin. Te nyt ette puhuneet suoras, suoranaisesti energiaturvallisuudesta ja sehän tietysti liittyy Itämeren strategiaan, jos, jonka te mainitsitte. Ja se taas tuo meidät sitten Venäjän rooliin. Eli miten puheenjohtajavaltio näkee nämä ongelmat? Sitten vähän teknisempiä kysymyksiä. Miten puheenjohtajavaltio Ruotsi tällä hetkellä näkee tulevat suhteet neuvoston pysyvän puheenjohtajan ja pääministerin siitä maasta, joka vastaa puheenjohtajuudesta? Ja sitten lisäksi Daffin kysymyksenä, jos ajatellaan nyt tätä pysyvää puheenjohtajaa, olisiko joku pienestä valtiosta ehkä ehdokkaana? Ja sitten kolmas tekninen kysymys. Mitä mekanismeja on, jos on mitään nyt on tulossa käyttöön liittyen yhden puheenjohtajatrion siirtymisestä toiseen? Joskus on hyvin vaikea tietää, mitä tapahtuu, koska Unkari on sitten seuraavassa triossa tämän tämänhetkisen jälkeen. Kiitos. Grazie. Segue nell'ordine delle richieste. Kiitoksia. Sen jälkeen herra Hefner, olkaa hyvä. Ja auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Niin minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät ja haluaisin kiittää teitä tästä mielenkiintoista alustuksesta ja näistä huomioista. milloin on se vaikutelma, ja varmaan puhun monien kollegoiden puolesta, että Eurooppa ja tämänhetkinen vaikea prosessi Ruotsin puheenjohtajakaudella on hyvissä käsissä. Kaksi lisäkysymystä. Ensinnäkin tulevan komission valinta ja komission puheenjohtajan valinta. Henkilökohtaisesti Minulla on monia kollegoita, jotka katsovat, että Euroopalla on parempaa tarjottavaa ja se myöskin ansaitsee parempaa kuin Barroso. Mutta minulla on toisenlainen kysymys. Katsotteko, että ei yhtenäinen komission vaali ja puheenjohtajan vaali oikeudellisesti mahdollinen Eli siis komission puheenjohtaja sovit, valitaan yhden sopimuksen pohjalta ja sitten muut komission jäsenet toisen sopimuksen pohjalta. Eikö siihen liittyisi ongelmia, riippumatta siitä, miltä tämä vaikuttaa kansalaisten silmissä ja mikä on toimielinten rooli? Ja sitten toinen kysymys. Te puhuitte kahdesta tärkeästä kohdasta, eli kansalaisten luottamus EU-hun. Sitä pitää vahvistaa. Ja sitten toinen oli, että kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, te haluaisitte tehdä kaiken sen hyväksi, että siinä päätetyt asiat myöskin astuvat heti voimaan. Ja millaista tässä nyt kysymys? Euroopan kansalaiset jäsenvaltioissa pystyvät vaikuttamaan aika pitkälti politiikkaan ja ilmoittamaan kannoistaan suoranaisesti tai välillisesti. Ja tämä olisi tietenkin entistä tärkeämpää Euroopan unionissa. Eli miten päätökset tehdään kansalaisten suhteen. Ja Lissabonin sopimuksessa on, on tämä eurooppalaisten kansalaisten aloite, eli kansalaiset voivat tehdä aloitteita, joita komissio sitten käsittelee. Ja kysyisin mitä puheenjohtajavaltio Ruotsi tekee sen hyväksi, tai onko jotain jo tekeillä, jotta tämä välittömästi toteutuisi heti, kun sopimus astuu voimaan? Meillä on tietysti myöskin huolenaiheita, koska olen jo pitkään käsitellyt näitä asioita ja aikaa mennyt nyt hukkaan. Tässä olisi voitu toimia järkevämminkin. Eli tämä on nyt toive puheenjohtajavaltiolle, eli katsoa, että mistä kenkä puristaa. Miksi on niin vaikeaa toteuttaa konkreettisia suosituksia tällä alalla. Ancora grazie e interviene adesso. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Söndergaard. Tack formand, øh, och øh, tack till minister Wallström för att øh, vara här. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri Wallströmille, että hän on tullut paikalle tänä aamuna. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy Saksan perustuslakituomioistuimen tuomioon Lissabonin sopimuksesta. Tietenkin tästä nyt on keskusteltu hyvin paljon tässä valiokunnassa ja olemme erittäin kiinnostuneita siitä. Erityisen kiinnostunutta on, kiinnostavaa on lukea, mikä on perustuslakituomioistuimen näkemys siihen, että EU-laki menee kansallisen lain edelle. Täällä käydään keskustelua siitä, onko Saksan perustuslakituomioistuimen tuomio ainoastaan Saksan sisäinen kysymys vai onko sillä seurauksia siihen liittyen, miten EU-lainsäädäntöä tulkitaan koko EU:ssa. Toinen kysymys, ministeri Malmström, liittyy alhaiseen vaalivilkkauteen Euroopan vaaleissa on useita syitä siihen, mutta yksi syy siihen on se, että monet ihmiset ajattelevat, että EU on kovin suljettu järjestelmä. Eikä olisi kovin hyvä, kun katsomme vuoden 2007 tilejä ja siinä katsoimme parlamentin resursseja. Tiedän, että Ruotsia on useita vuosia kiinnostanut ja se on ajanut avoimuutta ja vuoden 2007 tilit liittyy tähän. Voitteko antaa meille takeet siitä, että parlamentti saa tietää kaikki tiedot neuvoston tileistä, kaikki ne, joita parlamentti on vaatinut. Tämä on suuri ongelma. Pyydämme tietoa neuvostolta ja meidän pitäisi sitten hyväksyä tilit. Toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy alhaiseen vaaliosallistumiseen ja se liittyy sosiaalisiin kehityssuuntauksiin EU-ssa. Te tulette Ruotsista ministeri ja siellä on ollut Vaxholm-tuomio ja EU-tuomioistuin teki päätöksen, että oli hyväksyttävää alipalkata, maksaa liian alhaista palkkaa puolalaisille työntekijöille Ruotsissa. Tanskassa tämä tarkoittaa sitä, että on tuhansia puolalaisia työntekijöitä, joita kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Heille maksetaan paljon vähemmän palkkaa kuin Tanskan kansalaisille. Tämä on todella masentava tilanne, jos katsotaan eurooppalaisia valtioita, joissa ihmiset, joilla on toinen kansalaisuus, saavat täys, paljon alhaisempaa palkkaa. Tämä on siis tuomioistuimen tuomion seuraus. Ja nyt minua kiinnostaisi tietää, mitä Ruotsin puheenjohtajavaltio ajattelee tästä. Oletteko käyneet keskustelua siitä, miten voidaan varmistaa, että vältetään sosiaalidumppausta ja vältetään sitä, että toiset ihmiset saavat paljon alhaisempaa palkkaa samasta työstä. Mikä on tämä hetkinen tilanne? Kiitoksia. Bene, eh, Sal. Kiitos. Kollega Salatto. Eh, presidente, eh, Puheenjohtaja, haluaisin eh, hiukan pohtia sitä keskustelua, jota kävimme eilen ja tänään. On kaksi argumenttia, jotka tulevat esiin useasti. Lissabonin sopimus ja vaalivilkkaus, kansalaisten osallistuminen siis Eurooppa-kysymyksiin. Lissabonin sopimuksesta ei ole epäilystäkään siitä, että jos on vähänkin kokemusta Euroopan parlamentista, niin vain toivoo sitä, että mahdollisimman pian tämä sopimus astuu voimaan, joka sitten kehittäisi koko EUn rakennetta, sitä helpompan, joustavamman ja kansalaisia lähellä, lähempänä olevan. Jos voin ihan avoimesti kertoa mielipiteeni, en usko, että tämä on kovinkaan helppo kysymys sekä hyväksymisvaiheessa että sitten toteuttamisvaiheessa, koska minä olen täysin vakuuttunut siitä, ja tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, mutta se vaikuttaa, tai se liittyy tähän vaalivilkkauteen, että Euroopassa on vahvoja voimia, jotka eivät katso hyvällä suurempaa osallistumista parlamentin toimintaa ja joustavampaa parlamenttia, koska se vähentäisi byrokratiaa Euroopassa. Sehän ei todellakaan helpota meidän parlamentaarikkojen elämää eikä varsinkaan kansalaisten elämää. Joten Lissabonin sopimuksen käyttöön, otto, hyväksyminen, jos sitä nyt pidetään yleislääkkeenä kaikkiin ongelmiin, niin se on mielestäni vähän turhan optimistista. Meillä on sitten toinen ongelma, nimittäin kansalaisten osallistuminen, ja siihen liittyy Lissabonin sopimus, mutta ei se riitä, jos ei haluta enemmän antaa julkisuutta Euroopan Äh, toimielimille, neuvostolle, parlamentille ja komissille. Puhun omasta maasta, niin äh, kansalaiset omassa maassani tuskin tietävät, että 80 prosenttia laeistamme tulee tai liittyy itse asiassa eurooppalaiseen lainsäädäntöön, tulee sieltä. Euroopan parlamenttia äh, italialaiset kansanedustajat pitävät tällaisena mammuttina jonkinlaisena hautausmaana, norsujen hautausmaana. Ja sitten ajatellaan, että Euroopan palaiset edustajat ovat edustajia, joille vaan maksetaan valtaisaa palkkaa. Ehkä näin on ollut aikaisemmin, mutta ainakin tästä kaudesta eteenpäin ei ole niin. Ja minulta ei koskaan kysytty, että mitä aiot tehdä edustajana siellä, vaan minulta kysyttiin, mitä, millaista palkkaa saat. Ja tämä on se ongelma, tiedotuksen ongelma eri maissa. Tämä liittyy sekä lehdistöön että televisioon, joihin vaikuttavat suuret voimat ja siksi ne eivät anna oikeaa tietoa siitä, mitä me täällä Euroopan parlamentissa teemme. Ja siksi olisi hyvä, samalla kun odotamme Lissabonin sopimusta tai sitten kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, että vastuuhenkilöt, Euroopan huiput ryhtyisivät työhön, jotta tiedotusvälineet todella mahdollistavat sen, että kansalaiset ymmärtäisivät, kuinka tärkeää Euroopan toimielinten työ on ihan kansalaisten edun vuoksi, mitä esimerkiksi on tehty tähän mennessä ja mitä halutaan tehdä tulevaisuudessa, miten voidaan lisätä innostusta ja kiinnostusta Eurooppa-kysymyksiin. Joten haluaisin Euroopan ministeriltä ja neuvoston puheenjohtajalta kysyä, että miten voisimme vaikuttaa enemmän tiedotusvälineisiin. En tiedä, mitä tapahtuu muissa maissa, mutta eivät ne varmaan kovin erilaisia ole kuin meidän maamme meidän maassamme ehkä puoli sivua jossain lehdessä käytetään johonkin suureen eurooppalaiseen tapahtumaan. Se on jo hyvä asia. Euro- italialaiset tietävät hyvin vähän Eurooppa-kysymyksistä, paljon vähemmän kuin muissa maissa. Mutta jos pystyisimme joukkotiedotusvälineitä painostamaan, jotka kuitenkin ainakin minun maassani saavat julkista rahoitusta. Ja Italiassa, koska ne kerran saavat julkista rahoitusta, niin meidän pitäisi vaatia joukkotiedotusvälineitä tiedottamaan enemmän Eurooppa-kysymyksistä niin meidän täytyisi tehdä jotain myönteistä Lissabonin sopimuksen lisäksi. Ja tällä tavoin voisimme vaikuttaa näihin asioihin, jotka aina nousevat esiin meidän keskusteluissamme, jotka ovat tärkeitä Euroopan yhteisön ja mantereemme kehitykselle. Kiitoksia. Kollega Tartskowski. Ja viimeinen puheenvuoro, kollega Traskoski. Minister, <clears throat> I'd like to uh, ask you one question. Niin, ministeri, yksi kysymys teille. Ja missä ollaan, kun kyse on tästä yhteisestä ulkoyksiköstä, ja haluaisin tietää tästä vähän lisää. Eli mikä on Ruotsin lähestymistapa tähän? Ennen Irlannin kansanäänestystä valmisteltiin kysymys kyselykaavakkeita kaikille jäsenvaltioille, ja siellä oli hyvin perustamalaatuisia kysymyksiä. Ja monet hallitukset vähän joutuvat paniikkiin, kun he tajusivat, mitä kaikkea Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano merkitsee. Eli kysymykset ovat hankalia, jos ajatellaan vaikka, mitä siihen pitäisi kuulua, rahoituskysymykset ja myöskin mikä on Euroopan parlamentin rooli, kun luodaan tätä yhteistä ulkoyksikköä. No, tämä on tietysti arkaluontoinen kysymys. Ja mikä olisi teidän lähestymistapanne? Onko teillä konkreettisia ehdotuksia sen jälkeen, kun Irlannin toinen kansanäänestys sitten on hoidettu ja toivottavasti tulos on myönteinen? Eli aiotteko toistaa kaiken tämän, eli toimitatte kyselykaavakkeita ja niin edelleen, vai teittekö sitten konkreettisia ehdotuksia? Ja Oletteko jossain epämuodollisissa yhteyksissä muihin hallituksiin? Onko tämä vielä jäädytetty tämä kysymys, niin kuin pari kuukautta sitten? Tiedän, että tämä on vaikea kysymys, mutta tiedän, että te kannatatte avoimuutta, eli ehkä voisimme saada vähän selkeyttä näihin kohtiin. Kiitos. Grazie. <clears throat> Mi pare che... Kiitoksia. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt on kyllä kovin paljon tässä pohdittavaa. Minäkin haluaisin vielä lisätä yhden kysymyksen, vaikka äh, on aivan selvää, ettei, äh, että te voi antaa aivan äh, heti konkreettista vastausta saman kuin moneen muuhun esitetyistä kysymyksistä. Minun pohdintani liittyen tulevaisuuteen e, e, kysymykseni kuuluu, maahanmuuton ongelma, kuinka selkeästi se tunnistetaan neuvostossa ja Euroopan toimielimissä eurooppalaisena ongelma. Jotkut maat ovat suurissa vaikeuksissa tämän ongelman takia. Minun maani esimerkiksi nyt kun meillä on vapaa ihmisten liikkuvuus, meillä on Euroopan unioni, joka aina keskittää huomionsa köyhien oikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja kehitykseen myös Euroopan unionin ulkopuolella. Nämä ovat tietenkin eh, ideaaleja, jotka, joita on todella tuettava, samoin kuin järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua, mutta ottaen huomioon, että on hyvin köyhiä alueita, ehm, joissa vallitsee sota, joissa ihmiset eh, elävät todellakin eh, suurissa vaikeuksissa, niin näkeekö Eurooppa tämän eurooppalaisena ongelmana vai jättääkö se yksittäiset jäsenvaltiot yksin tämän asian kanssa? Tämä on kysymykseni. Kiitoksia vastauksestanne. Ladies and gentlemen, I think almost each and every question is a seminar in itself uh, because they are, difficult. Kiitoksia. Niin, jokainen kysymys on tietysti omansa, mutta pyrin vastaamaan ainakin lyhyesti kaikkiin näihin kysymyksiin. Aloitan ystävästäni Mendestä viikosta. Otitte esille kysymyksen, johon monet muutkin viittasivat korkea edustaja ja ulkoisen toiminnan yksikkö korkea edustaja ja se, millä tavalla me kommunikoimme parlamentin kanssa, on tietysti tärkeä kysymys. Ja nyt jo perjantaina tapaamme parlamentin puhemiehen Busekin, siis tänä perjantaina. Ja silloin keskustelemme siitä, millä tavalla voimme tehdä yhteistyötä ja varmistautua siitä, että kommunikointi ja dialogi parlamentin kanssa toimii mahdollisimman jouhevasti. Pyrimme siis löytämään tähän oikeat menettelyt. Kun puhutaan ulkoisen toiminnan yksiköstä, niin jos kaikki menee sujuvasti ja Lissabonin sopimus hyväksytään, hyväksytään, niin lokakuun lopun neuvostossa voimme päättää toimielin kysymyksistä. Voimme nimittää komission jäseniä, lähettää tämä luettelon teille. Voimme nimittää korkean edustajan ja voimme nimittää myös neuvoston puheenjohtajan. Toivomme myös, että voimme hyväksyä tälle yksikölle ulkoiset puitteet, mutta silloin korkean edustajan täytyy itse esittää nämä yksityiskohdat myöhemmin neuvostolle. Ja tietysti tästä asiasta käydään myös vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Osa työstä on tehty Slovenian puheenjohtajakauden aikana. Tämä työhän on erittäin hyödyllistä. Ja olen samaa mieltä siinä, että monet kysymykset tuolloin olivat hyvin hankalia ja arkaluontoisia ja kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä täysin pohtineet kaikkea sitä, mikä liittyy virkamiesten nimittämiseen, näiden titteleihin, talouteen ja rahoitukseen ja koko tähän kokonaiskuvaan. Sehän ei vielä ole aivan selvää ja kunnioituksesta Irlannin kansaa varten. Emme me voi laittaa tätä ehdotusta vielä pöydälle ennen kuin Lissabonin sopimus on todella olemassa. Työpohja eh, on kuitenkin tehty ja keskustelut ovat jatkuneet jatkuvasti tietysti, koska ainahan jossain yhteydessä tulevat esille. Jatkamme myös voimakkaasti tätä toimintaa. Ja heti kun tiedämme, että Lissabonin sopimus tulee voimaan, niin käymme hyvin pitkiä neuvotteluita tästä asiasta. Kunhan ensin olemme kuulleet kaikkia eri näkemyksiä tästä asiasta. Osa työstä on tehty, mutta kunnioituksesta irlantilaisia kohtaan, niin tietysti vielä pidämme vähän matalaa profiilia, sillä kyseessä on arkaluontoinen asia ja emme halua vääristää kansanäänestyksen lopputulosta. Kysytte muistakin ongelmista kuin Irlannin ratifiointikysymyksestä. Tietysti meillä vielä puuttuu puolen presidentin allekirjoitus. Tiedämme, että Saksan prosessi siinä on aikataulu olemassa. Kollegamme kertovat meille, että asia viedään päätökseen syyskuun aikana ennen Irlannin kansanäänestystä. Ja sitten tietysti meillä on nämä eri prosessit, sillä Prahassa eri prosessit ovat käynnissä. Emmekä tiedä milloin ne päättyvät, mutta Haluaisin muistuttaa teitä siitä, ja olette tietoisiakin asiasta. Kaikki maat ovat sitoutuneet tekemään parhaansa varmistaakseen, että sopimus todella tulee voimaan. Ja Tsekin parlamentin molemmat huoneet ovat ratifioineet suurella enemmistöllä sopimuksen, joten toivomme, että nämä asiat voidaan ratkaista. Tietysti kaikkia maiden täytyy viedä ratifiointiprosessi päätökseen. Jos näin ei ole, niin niin silloin Lissabonin sopimusta ei synny. Toivomme näin, että asiat voidaan ratkaista sitten, kun toinen kymmenettä on Irlannin kansanäänestys. Kysyitte vielä komission puheenjohtajasta siitä, miksi hänet pitäisi nimittää nyt. No, me olemme sitä mieltä, että nämä erikoislaatuiset ajat, jolloin meillä on valtavan suuri talouskriisi, ilmastokriisi on edessä. Me tarvitsemme vahvaa eurooppalaista toimintaa, johtajuutta ja toimielimiä, ja meidän täytyy toimia maailmanlaajuisesti tässä asiassa. Neuvostossa olemme yksimielisesti nimittäneet Barroson ehdokkaaksemme. Hän on myös ollut keskusteluissa ennen Euroopan vaaleja. Hän on teille tuttu keskustaoikeistoenemmistö syntyi Euroopan valion tuloksena ja Euroopan neuvosto on päättänyt, että vaikka Lissabonin sopimusta ei syntyisikään, haluamme Barroson puheenjohtajaksi. Ja meidän mielestämme on tärkeää, että talouskriisin kohdalla ja kaikki mitä sen suhteen täytyy tehdä, kun meillä on ilmastokriisi, liikennekuljetus, maahanmuutto, kaikki kysymykset, jotka ovat avoinna. Me tarvitsemme tuloksia, joita voimme näyttää kansalaisille. Ja kolmas kysymys siitä, miksi ihmiset eivät ole huolissaan eurooppalaisista kysymyksistä. Ehkäpä siitä syystä, että me, ja itse lukaudun tähän mukaan, olen nimittäin lukenut valtiotieteitä, me pyrimme aina keskittymään vähän liikaa toimien kysymyksiin ja liian vähän kansalaisten arkipäivää koskettaviin kysymyksiin. He, kansalaiset ovat kiinnostuneet ilmastonmuutoksista, työpaikoista, rajoittavasta rikollisuudesta. Tästä kansalaiset haluavat saada tuloksia aikaiseksi. Tietysti me pyydämme toimielimiä tekemään jotain asian hyväksi ja toimimme avoimella tavalla tässä suhteessa, mutta kansalaiset haluavat tuloksia. Ja tässä ehkä paras tapa toimia siinä suhteessa, kun osoitamme, että me voimme todella ottaa johtajuuden käsimme ja saamme tuloksia aikaiseksi. Ymmärrän hyvin, että heinäkuussa valittu parlamentti ei kyennyt vielä tekemään päätöstä komission puheenjohtajasta. Tarvitsemme lisää, tarvitsette lisäaikaa ryhmien muodostamiseen ja keskusteluihin. Toivon, että voitte tehdä tämän päätöksen kuitenkin Barrososta syyskuussa, niin että komissio voi jatkaa parlamentin tukemista ja neuvoston tukemista siinä tärkeässä työssä, jota meidän täytyy saada aikaiseksi nyt syksyllä. Lissabonin strategiasta, sehän on hyvin tärkeä kysymys, ja Ruotsin puheenjohtajavaltiona on asettanut sen hyvin tärkeän asemaan. Sitä keskustellaan kaikissa eri ryhmittymistä, arvioidaan sitä, mikä on ollut hyvä, mikä on toiminut ja mikä ei. Osahan sitä on ollut ihan menestyksellistä, toinen ei. Ja näin voidaan tarkastella sitä, että kyseessä ei ole pelkästään väline, jolla päästään pois tämänhetkistä talouskriisistä, vaan voidaan saada aikaiseksi myös kestävää kehitystä Euroopan taloudessa. Tämä on tärkeää. Tässä suhteessa tietysti meidän täytyy keskustella siitä, millä tavalla talousarviota hyödynnetään. Pyrimme viemään asiaa eteenpäin mahdollisimman pitkälle. Meillä on erilaisia kokouksia ja konferensseja Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Ja sitten maaliskuussa Espanjan puheenjohtajavaltion, kuten hyvin tiedätte, pyrkii sitten saamaan lopputuloksen aikaiseksi maaliskuun huippukokouksessa. Neuvoston puheenjohtaja. No sehän mainitaan sopimuksessa. Hänen roolinsa käy sieltä ilmi. Tässä vaiheessa ei vielä kannattaisi ehkä tulkita sopimusta. Sopimus on olemassa. Se ilmaisee, minkälainen rooli puheenjohtajalla on, ja kun näemme, että sopimus tulee voimaan, niin meidän täytyy keskustella ja kuulla eri näkemyksiä jäsenvaltioista ja parlamentista. Ja siitä, millainen tämä kiertävä puheenjohtajuus on ja millä tavalla se voisi toimia. Mutta on vähän liian ennenaikaista vielä eh, tarttua aivan pieniin yksityiskohtiin tässä asiassa. Ensin täytyy kuunnella kaikkia toimielimiä jäsenvaltioita ja sitten ajan kanssa tehdä ehdotuksia. Tarkoituksena on tehdä näin lokakuussa, jos mahdollista ennen kuin ratifiointi tapahtuu. Ruotsin puheenjohtajavaltio ei ole mukana Irlannin kansanäänestyskampanjassa. Me olemme osoittaneet halukkuutta Irlannin hallituksille ja eri järjestöille tukea niitä, jos ne näin haluavat. Mutta tällä hetkellä näin ei ole tapahtunut. Ja tietysti olen seurannut keskustelua Irlannissa Turkimaan viljelijöistä ja muista osapuolista Irlannissa. Kyseessä on hyvin elävä keskustelu ja toivottavasti saadaan aikaiseksi hyvä tulos, mutta meidän tehtävänämme mielestämme Ruotsin puheenjohtajavaltiona ei ole ollut puuttua tähän keskusteluun. Kiitoksia ehdotuksista tästä seremoniasta. Vien kyllä nämä ehdotukset eteenpäin. Niin, edustaja Fox sitten korkeasta edustajasta. Me olemme edelleen kuulolla. Olen huomioinut Britannian ehdotuksen, joka on ollut esillä olen myös nähnyt, että liikkeellä on ainakin 15-20 eri nimeä, jos tarkastellaan sitä, mitä lehdissä on käynyt ilmi ja katsotaan huhuja ja muita. Tietysti me olemme kuulolla, mutta kokemus osoittaa, että mitä lähemmäksi itse tähän prosessi, itse prosessia tullaan, sitä enemmän nimiä myöskin tulee esille. Aivan liian varhaista on vielä nimittä ketään, ketään tähän rooliin, sillä sopimushankaan ei ole vielä voimassa. Enkä halua spekuloida sitä. Kysytte Burmasta, olen samaa mieltä siinä. Ja ihmisoikeuksista muutenkin, nehän ovat tietysti etusijalla Ruotsin puheenjohtajavaltiolle. Euroopan unioni ja neuvosto ovat jo usean otteeseen keskustelleet Burman tilanteesta. Ja kun hänet ähm, tuomittiin kotiarresteen, niin me protestoimme välittömästi. Ja Olemme vaatineet lisäsanktioita, jotka kohdistuvat Burmaan. Tilanne on hyvin hankala, mutta se on kuitenkin tärkeässä asemassa meillä ja jatkamme tilanteen kehittymisen seuraamista. Edustaja Chaplin Venäjästä. Tavoitteena on pitää huippukokous tämän syksyn aikana Venäjän kanssa. Palaan yksityiskohtiin hieman myöhemmin. Venäjä on tietysti tärkeä naapuri. Olemme neuvottelemassa uudesta sopimuksesta. Tietysti energiaturvallisuus on esillä, kuten myöskin muutkin kysymykset. Energiaturvallisuushan on yleisestikin ottaen Eurooppa-neuvoston esityslistalla, mutta myöskin erityisesti sitten Venäjän kanssa se tulee esille. Edustaja Höfner sitten näistä kansalaiskysymyksistä. Tiedän, että edustaja Kaufman esitteli tässä valiokunnassa mietinnön viime vuonna siitä, millä tavalla prosessia tulisi kehittää. Ja me tässä luotamme komissioon, että se palaa asiaan mahdollisimman nopeasti, jos sopimus tulee voimaan ratifioinnin jälkeen. Ja keskustellaan siitä, millä tavalla asia voitaisiin täytäntöönpanna mahdollisimman nopeasti. Mielestäni se on tärkeä osa sopimusta, joka liittyy suoraan yksittäisen kansalaisen, jota toivottavasti voi edetä sinne mahdollisimman nopeasti. Niin Chaplin sitten kysytte vielä näistä eri trioista. Ranskan ja Tsekin puheenjohtajan valtion kanssa meillä on ollut aivan erinomainen yhteistyö ja se on ollut oikein hyödyksi. Olemme myös Ruotsin puolelta varmistaneet sen, että tulevat Riokin sisällytetään tähän, jotta tällaista kuilua ei syntyisi. Olen usean otteeseen käynyt lounasneuvotteluja tämänhetkisen trion ja tulevan trion jäsenten kanssa, jotta voidaan varmistautua siitä, että hyvin sujuvasti siirrytään sitten uuteen kauteen ja niin, että nämä eri prosessit ovat jatkuvasti esille ja voidaan käydä vuoropuhelua siitä, millä tavalla asioita viedään eteenpäin. Erityisesti voidaan keskittyä sitten Espanjan puheenjohtajavaltion toimintaan, sillä meillä on hyvin paljon päivittäisiä kontakteja Espanjan kanssa, jotta sitten siirtymät ovat erittäin helppoja. Minusta tämä yhteistyömuoto on ollut erittäin hedelmällistä ja on taannut jatkuvuuden Euroopan unionin työssä. Söndagoi sitten neuvoston puitteissa emme ole keskustelleet vielä tästä yhteistyöstä neuvoston kanssa. Tietysti kaikki ovat seuranneet sitä hyvin tiukasti. Eri maissa on eri menettelyt. Tanskassa ja Ruotsissa meillä on tiukka parlamentaarinen valvonta suhteessa neuvoston ja näin on ollut myöskin Saksan kaudella. Me emme ole mitenkään halunneet puuttua tähän ja perustuslainen tuomioistuin on myöskin todennut, että Lissabonin sopimus ei ole ristiriidassa Saksan perustuslain kanssa. Mutta siellä tulee kyllä jotain muutoksia joka tapauksessa kummassakin huoneessa esille. Tiedän, että olette vastuuvapauskysymyksessä esittelijänä ja yhdessä kollegoideni kanssa keskustelemme tästä asiasta ja tarkastelemme niitä epäselvyyksiä, joita siinä on. Vaxholmista sitten ehkäpä tulkitsimme tämän oikeudenpäätöksen hieman eri tavalla. Tämä ei ole mikään selkeä lupa sosiaaliseen polkumyyntiin, vaan mielestäni meidän täytyy tehdä pieniä muutoksia Ruotsin hallituksessa tässä suhteessa. Euroopan unionissa eri tapauksia tässä esillä. Ja sitten työmarkkinaosapuolet käyvät erilaisia kokouksia asiasta. Me tarkastelemme sitä, millä tavalla tulkitaan työkadirektiiviä. Ja näin asia siis puidaan sekä Euroopan unionissa että Ruotsissa. Traskowski, taisin vastata teidän kysymykseenne jo aikaisemmin. Eli e, uusi korkea edustaja, jos hänet valitaan, niin hän sitten palaa ehdotuksineen, josta sitten keskustellaan myöhemmin. Ja puheenjohtaja, lopuksi kyllä, maahanmuutto on erittäin tärkeä kysymys ja se on esillä hyvin monissa eri neuvostomuodostelmissa. Olemme keskustelleet asiassa etelä euroopan kanssa viime viikolla. Se on aina meillä tietysti esillä puiteohjelmissamme. Kyseessä on hyvin monimutkainen ongelma, monimuotoinen ongelma, ja tietysti sitä ei voida ratkaista yhdessä neuvoston kokouksessa. Meidän täytyy myös löytää tapoja hyödyntää maahanmuuton etuja, sillä kyllähän me tarvitsemme myös laillista maahanmuuttoa. Meidän täytyy keskustella väestökysymyksiä, väestökysymyksistä Euroopassa ja tarkastella sitä, millä tavalla voidaan välttää laittoman maahanmuuton aiheuttamat tragediat, jotta tässä kesän mittaan on ollut. Se on myöskin hyvin tärkeä kysymys meille. Kiitoksia. Toivottavasti näin vastasin kaikkiin kysymyksiin. Allora io ringrazio tutti voi che avete partecipato. Kiitän teitä kaikkia, jotka osallistuitte keskusteluun tärkein kysymyksiin ja kiitän vielä kerran ministeri Malmströmiä siitä, että hän tuli tänne ja että hän antoi meille tärkeitä vastauksia, vaikka tietenkin vielä vastauksia voidaan syventää jatkossa. Me tiedämme, että hän on hyvin sitoutunut työhönsä. Me tulemme näkemään uudelleen. Te lupasitte meille jo, että palaatte ennen puheenjohtajakautenne loppua. Kiitän lämpimästi teitä ja kiitän teitä myös kaikkien valiokunnan jäsenten nimessä. Kiitos.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 Possiamo riprendere i lavori? Voimmeko jatkaa työskentelyämme? No niin, Voimme mennä kokouksemme toiseen osaan, nimittäin muut kohdat esityslistalla muistuttaisin siitä, että ähm, tämä tapaaminen, joka meillä oli äh, ministeri Malmströmin kanssa, äh, sen lisäksi meillä on vielä äh, ministeri Malmströmin ja puhemies Busekin tapaaminen ensi viikolla. Toivottavasti täällä, tai siis puheenjohtajan tulisi olla paikalla, jotta voisimme osoittaa, kuinka mm, kiinnostunut tämä valiokunta on yhteistyöhön neuvoston ja parlamentin kanssa ja erityisesti perussopimusvaliokunnan kanssa. Nyt meidän täytyy tarkastella esityslistan kohtia 9 ja 10, jotka liittyvät meidän lausuntoomme budjetista. Budjettien osittain liittyy tämän valiokunnan budjettiin ja sitten osittain on kyse koko budjetista tulisi tarkastella näitä kahta kohtaa samanaikaisesti, aikaisesti, koska ne liittyvät toisiinsa. Viime kokouksessamme me jo keskustelimme hyvin laajasti kollega Schöpflinin lausunnosta ja asetimme tarkistuksen määrä ajan. Ja tällä hetkellä näitä tarkistuksia on 14 kuusi, Schöpfliniltä kuusi, varapuheenjohtaja Messerschmittiltä. Ja varapuheenjohtaja kyllä voi tulla istumaan tänne ylös pöydän ääreen, jos hän haluaa. Eikö Messerschmitt ole paikalla? Ah, niin, varapuheenjohtaja. Kaikki varapuheenjohtajat voivat tulla istumaan tänne korokkeelle, jos haluavat. Jos eivät, niin he voivat vaatimattomasti istua siellä alhaalla. No niin, meillä on siis kuusi Schöpfliniltä, kuusi äh, Messerschmittiltä, yksi Lambertilta, yksi Gualtierilta yhdessä <clears throat> varapuheenjohtaja Gurmain kanssa esittelijä voisi varmaan kertoa mielipiteensä tarkistuksista. Sitten tarkistusten jättäjät voivat halutessaan selittää tarkistusten sisältöä ja perusteluja. Ja sitten lopuksi esittelijä voi vastata ja sitten menemme äänestykseen. Pyytäisin, että esittelijä edustaja Schöpflin kertoisi mielipiteensä näistä tarkistuksista. I fully agree with you. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli hyvin perinpohjaiset keskustelua tästä edellisellä kerralla, enkä nyt halua viedä aikaanne paljon. En nyt esittele uudelleen näitä tarkistuksia. Viestintästrategiaa. Painopisteet on otettu tähän. Ja haluaisin keskustella siitä, miksi parlamentin pitää viestiä kansalaisille ja varata siihen myöskin rahaa. monissa tarkistuksissa ollaan päinvastaista mieltä. Ja se on tietysti ihan oikein demokratiassa. Asiasta voidaan olla montaa mieltä. Ja siinä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Me haluaisimme edetä tässä asiassa. Ja jos teillä on muita kysymyksiä, niin olen sitten valmis vastaamaan niihin. I presentatori degli emendamenti vogliono dire qualche parola. Haluavatko tarkistusten jättäjät kertoa jotain tarkistuksistaan, perustella niitä? Haluaako joku puheenvuoron? Kahdella, missä Mr. Ja helt overordnet tror jeg, det må siges, at der ikke er ført noget empirisk. Niin. Voin sanoa, että ei ole mitään empiiristä todistusaineistoa siitä, että on mitään yhteyttä vaalikampanjassa käytettyjen määrärahojen välillä ja vaaleihin osallistumisen välillä. Ja nämä argumentit tässä lausunnossa ovat kyllä vähän epäilyttäviä. Ja muutoin on lähdettävä siitä hypoteesista, että Lissabonin sopimus otetaan, äh, että hyväksytään, mutta sitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Nämä ovat minun tarkistukseni ja toivottavasti valiokunta tukee niitä. Nessun altro interviene. Eikö ole muita puheenvuoropyyntöjä? Kyllä. Olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, έχω υποβάλει μια τροπολογία στην πρόταση γνωμοδότησης. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on pieni virhe. Tässä on sana vapaus tässä tekstissä, mutta oikea sana olisi hyvinvointi tai vauraus. Se olisi siis oikea sana, ei vapaus. Eli sanan vapaus sijaan meillä pitäisi olla sana vauraus. Quindi il eh, ascolto in italiano. Eli minä tässä nyt kuuntelin italiankielistä tulkkausta. En tiedä, onko tässä kyse nyt vain käännösongelmasta vai Pitääkö tekstiä todellakin korjata? The problem is... Puheenjohtaja. Niin siis sanan vapaus sijasta oikea sana olisi vauraus. Se on siis oikea käännös. Kollega Schöpflin. Olkaa hyvä kollega Schöpflin. Be very happy. Niin puheenjohtaja, minä hyväksyisin suullisen tarkistuksen Janakovin ehdottamalla tavalla sitten oikealla hetkellä. Um, I'd like to bring... Minä haluaisin tuoda esille kysymyksen liittyen tarkistukseen 6507 joka liittyy kansalaisyhteiskunnan tiloihin Brysselissä. Ehdotus rahoittaa pilottihanketta, että rakennettaisiin toimisto niille kansalaisjärjestöille, jotka toimivat kansalaisyhteiskunnan parissa. Minun mielestäni se on mielenkiintoinen ehdotus, mutta se vaatii lisää harkintaa ja keskustelua komission kanssa, koska meillä on tällainen aikataulu, emme ole pystyneet pyytämään komissiolta mielipidettä tästä, ja siksipä ehdottaisin, että sopisimme tästä tarkistuksessa hyväksyisimme sen per, näin ilman tätä summaa. ehdottaisimme, että budjettivaliokunta äänestää sitten luvusta mutta tällä tavoin muistutamme itseämme siitä, että meidän täytyy myöhemmin palata tähän asiaan ja harkita tätä ehdotusta syvällisemmin. Del relatore su questo intervento il collega Daff. Osservazioni? Uh, onko puheenvuoropyyntöjä? Joku muu, anteeksi, en huomannut teitä. Anteeksi, anteeksi kollega Hefner. Ja, ich möchte just zu dem von... Niin, se mistä Duff puhui, lisäsin siihen vielä jotain. Meidän kannattaa miettiä, miten Euroopan kansalaisyhteiskunta kehittyy ja miten se on läsnä toimielimissä ja mitä mahdollisuuksia sillä on keskustella meidän ja muiden kanssamme. Meidän pitää vahvistaa näitä mahdollisuuksia, toisin kuin esimerkiksi taloudellisesti motivoituneet lopparit ja muut. Heillä varoja, jotta voidaan tehdä jotain, mutta siis kansalaisyhteiskunnassa on nyt suuria ongelmia toteuttaa hankkeita. Ja siksi minusta tämä ehdotus on hyvä. Mielestäni ehdotus ei vielä luo mahdollisuuksia tällaiselle, vaan meidän pitää ensin laatia tutkimus siitä, mitä siellä tarvitaan, mikä on järkevää ja niin edelleen. Eli meidän kannaltamme jo tänään voisimme tukea tätä ehdotusta, mutta jos kollegat vielä tänään eivät voi sitä tukea, niin sitten ottaisin Duffin ehdotuksen. En halua, että tämä ehdotus ainakaan jää unholaan. Bene, kollega Hyvä, kollega Schöpflin. Se... Kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että äh, voin ihan mielelläni hyväksyä herra Duffin ehdotuksen, että teemme tästä PM-kohdan, koska tämä ei ole ollenkaan huono ehdotus. Kannatan sitä, mutta meidän tulee äm, hiukan äm, äh, pohtia sitä ja harkita sitä. Ja ehdotuksesi, Andrew, että puhumme komissiolle siitä, on ihan hyvä. Joten minä kyllä hyväksyn tämän kompromissin, että enää sitä PM kohta. Siis solo per dire che Niin, haluaisin vain sanoa, että se tarkistus, jota me ehdotamme, menee samaan suuntaan kuin tar- eh, esittelijän tarkistukset. Se on eräänlainen vahvistava tarkistus ja perusteluna voi olla myös eilinen suuri keskustelu. Tarvitsemme poliittiskulttuurillista pohdintaa Euroopassa ja siksi olisi hyvä lisätä hiukan määrärahoja. Tällä tavoin voimme lisätä eri poliittisten kulttuurien monimuotoisuutta. Ja sitten Kauregi on myös pyytänyt puheenvuoroa. Solamente para... Kiitoksia vain sanoakseni ryhmän kannanottomme esittelijän kantaan. Meidän ryhmä on täysin samaa mieltä tarkistuksiin ja tähän koko asiaan, mitä esittelijä on tässä ehdottanut muuttava. Haluamme vain sanoa, että tämä globalisuuskeskustelu ei ole oikein hyvä. Emme oikein ole samaa mieltä näistä argumenteista, joissa puhutaan, että pitää rajoittaa tai ottaa pois kaikki budjettiosat, jotka on varattu EUn kommunikaatiolle, kommunikaatio, joka suuntautuu kansalaisiin, kansalaisille. Mitä tulee näihin tarkistuksiin, haluaisin puhua siitä, kuinka absurdia on se, että se silloin johtaisi siihen, että me voisimme puhua tästä lausuntoluonnoksesta, joka liittyy tekstiin. Se on laadittu ennen näitä budjettilukuja. Numeros, tarkistuksessa 13 Kamal ja Fox ovat laatineet, kun puhutaan tekstistä, jota esittelijä korostaa, kuinka tärkeää on kehittää viestintäpolitiikkaa, jotta voidaan kasvattaa hyötyä tähän eurooppalaiseen interaktiivisuuteen liittyen. Tämä, meidän täytyy huomioida myös tämän mietinnön sisältämät haitat. Minä mielestäni tämä muistuttaa jotakin siitä, että jos jossakin maassa perustuslakiin sisällytetään äh, sisällytetään se, että ehdotetaan alueille, että ne eroaisivat. Et mitä, er, mitä hyötyä on siitä, että jos jotkut alueet eroavaisit kokonaan valtiosta tai irtautuisivat perustuslaista? Tämän tyyppisissä tarkistuksissa nousee esiin tavoitteita, jotka ovat ristiriitaisia. Sen takia meidän ryhmämme tulee hylkäämään. Se non ci sono altri che intendono... Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, ja esittelijä on jo kertonut koko mielipiteensä, niin voimme mennä sitten äänestykseen. Äänestämme tarkistuksesta 6508 kohtaan 150666 kansalaisten Eurooppa. Puolesta vastaan hylätty. Ei varmaan tarvitse laskea. Hylätty. Tarkistus. 6500 samaan kohtaan. Puolesta. Nostakaa kädet. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 6507. John Lambertilta kohtaan 150667 liittyen taloa kansalaisyhteiskunnalle. Niin kuin se äsken muutettiin puolesta. Hetkinen, haluatteko puhua? Olkaa hyvä. Ei. Hyvä. Äänestämme siis puolesta. vastaan. Hyväksytty. A, tyhjä, yksi tyhjä ääni. Kaksi tyhjää Pitääkö minun aina sanoa, kuinka monta henkilöä äänestää puolesta ja vastaan vai ei, no kyynnästää merkitsemme tänne, että kaksi tyhjääntä, kolme tyhjääntä. Nostakaa nyt vielä kädet, jos äänestätte tyhjää. Hyvä, kolme. Hyväksytty joka tapauksessa. Sitten tarkistus 6509 liittyen kohtaan 16.03.01. Morten Messerschmittin tarkistus puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistus 6501 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minä aina unohdan tyhjät ääret, koska tulos on niin itsestään selvä. No. Haluatteko te puhu, puheenvuoron? Haluatte sanoa, että äänestätte tyhjää. Yksi tyhjää. Niin hyvä on. Joka tapauksessa hyväksytty. Sitten tarkistus 6510 Morten Messerschmittiltä kohtaan 16.0302. Puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Hylätty. 6502 tarkistus esittelijältä samaan kohtaan 16.03.02 puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty, äh, hyväksytty, anteeksi. Hyväksytty. Tarkistus 6511 Morten Messerschmittiltä kohtaan 16.0304. Puolesta Huomaan, että täällä e, salissa on kaksi sitoutumatonta jäsentä, varsinainen ja varajäsen, eli varajäsen ei voi äänestää. Joka tapauksessa tämä on hylätty. Sitten tarkistus 6503. Niin. E, e, tarkistus 6511 puolesta. Meidän täytyy vielä toistaa tämä puolesta. Onko huomautuksia? Olkaa hyvä. Ää, meidän täytyy vielä hoitaa edellinen äänestys kunnolla. Kuusi, viisi, yksi, yksi. Mielestäni sitä ei vielä saatettu kunnolla päätökseen. Io avendo ricevuto delle osservazioni... Niin siksi, koska minulle huomautettiin tästä, sanoin, että toistetaan tämä äänestys kokonaan uudestaan, siis 6511, koska emme laskaneet vasta ääniä, joten sanoin, että aloitetaanpa alusta ja äänestetään uudelleen. Eli tarkistus 6511 puolesta Siis tämä on kohdassa 16.0304. Pyytäisin, että nostatte käden, jos haluatte äänestää puolesta. Puolesta. Tarkistus 6511. Viisi. Vastaan. 18. Tyhjä. Ei tyhjää, niin. Eli hylätty. Sen tarkistus 6503 esittelijältä samaan kohtaan 16.03.04 puolesta. Vastaan. 18 puolesta 5 vastaan tyhjää, ei tyhjään ja hyväksytty. Sitten menemme parlamentin osioon. Sitten kautta 402, poliittisten puolueiden tuki. Tarkistus 6512 Morten Messerschmidtiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjä, hylätty. Samaan kohtaan tarkistus 6504 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6513, liittyen kohtaan 403, tuet eurooppalaisille poliittisille säätiöille. Tämä tarkistus on Morten Messerschmittiltä. Siis tarkistus 6513 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hylätty. Tyhjät. Hänet aina mainitaan. Heillä on erityisasema. Sitten tarkistus 6506 samaan kohtaan puolesta. Vastaan. hyväksytty. Koska tarkistus 6506 on hyväksytty, niin 6505 tarkistus raukeaa. Ja nyt menemme sitten tarkistuksiin liittyen minä ehdottaisin, että annamme lohdutuspalkinnon Morten Messerschmittille, koska hänen tarkistuksiaan ei hyväksytty. Näin käy. Jotkut ovat vähemmistössä, mutta he eivät kuitenkaan luovota ja taistelevat loppuun asti, ja se on heidän tehtävänsä e, toivoa, että he e, voittavat joku päivä, mutta jos eivät voita, niin kuitenkin vahvistaa keskustelua ja syventää enemmistön e, perusteluja. No niin, nyt meillä on kahdeksan tarkistusta. Tarkistus kolme. Kamal Fox puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta kaksi, tarkistus neljä. No jos se teille sopii, haluatteko, että äänestämme tästä yhdessä yhtenä ryhmänä? Niin, olkaa hyvä. Up to amendments. Voisimmeko äänestää ryhmänä tarkistuksen seitsemän saakka? Mm. Sopiiko kaikille tämä, että äänestämme yhtenä ryhmänä Hyvä. Me äänestimme siis jo tarkistuksesta kolme. Nyt äänestämme sitten tarkistuksesta neljä, viisi, kuusi ja seitsemän. Ja seitsemästä pyydettiin edellistä äänestä. Eikö niin? I actually wanted, the, in fact, the only one I... Ei, siis ainoa minkä haluan erillisesti on tarkistus kahdeksan. Eli neljä, Yksi, kaksi. Äh, äh, erinomaista, en tiedä kuka tässä ymmärsi väärin, mutta joka tapauksessa siis tarkistus 4, 5, 6, 7 ja 1 ja 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaikki Ylätty. Nyt meidän täytyy enää äänestää tarkistuksesta kahdeksan Marietta Janakalta. Haluaisitko kollega Schöflin puheenvuoron? Julmen. Niin siis tämä on suullinen tarkistus, josta aikaisemmin sovittiin. Eli sana vauraus sanan vapaus sijaan. Eh, kyllä, kyllä minäkin muistin tämän. Eli siis äänestämme tarkistuksesta kahdeksan tällä suullisella tarkistuksella puolesta. Neljätoista. Vastaan. Kahdeksan vastaan. Tyhjää. Ja sitten loppuäänestys. Tästä näin muutetusta ehdotuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 18 vastaan 5 ääntä. Näin, olemme nyt päättäneet. Ah, no niin. Uploadit kollega Schöpflinille. Nyt me olemme siis päättäneet kohdat 9 ja 10 esityslistallamme. Niin. Sitten olemme kohdassa 11. 11 oli kalenterin hyväksyminen. Niin. Kalenteri on teille jaettu. ja koordinaattorit tukivat eh, puheenjohtajiston ehdotusta. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin sitten hyväksymme sen tällaisena. Ja sitten viimeinen asia on seuraavan kokouksen aika ja paikka. Bryssel tietenkin. Ja Ehdotus on 6. lokakuuta 2009 kello 12.30 ja kello 15.18.30. Jos kukaan ei vastusta, niin sitten kokous on päättynyt. Kiitoksia ja näkemiin.